Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Pyytäisin kaikkia istuutumaan. Josko voisitte laittaa äänestyskorttine äänestyslaitteeseen. Aloitetaan koe äänestyksellä. Äänestys alkaa. Press button. Voisitteko käyttää äänestyslaitetta? Laitteet näyttävät toimivan. Hyvä. Who else? Ketkä haluavat osallistua äänestykseen, Kaili ei ole vielä valmis, mutta odotellaan vielä jokunen minuutti. But you read? My goodness. Okay. Uh, thank you very much. Thank you. Uh, let us go. Hyvä. No niin, järjestelmä toimii, joten siirtykäämme äänestämään aiheesta koulutus digitaalisella aikakaudella EUn politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset. Esittelijänä toimii edustaja Deutsch. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksikko puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymppi puolesta vastaan. tyhjä. No tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Tällä kertaa hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 58. And I close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 60. Äänestys päättyy. Tämäkin hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hieno tulos. 48 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi siirrymme äänestämään väliaikaisesta mietinnöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Minä toimin tämän tekstin valmistelijana. Ensimmäinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen hylätty. Neljä puolesta vastaan tarkistetaan. Tämä jäi epäselväksi. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tarkistetaan. Eli viitonen. Äänestys päättyy. Hyväksytty seiska puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksikko ja yhdeksikkö samassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymppi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta Anteeksi, äänestetään tarkistuksesta 58. Eli tarkistus 58 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty lisäyskompromissi kakkoseen puolesta vastaan tarkistetaan. Lisäyskompromissi kakkoseen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lisäys kompromissi kakkoseen vihreiden pyynnöstä. Ensimmäinen oli SDn pyyntö. Nyt äänestämme vihreiden pyynnöstä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Eli lisäys kompromissitarkistus kakkoseen. Tämä on vihreiden pyyntö. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tarkistetaan 17 äänestys päättyy hylätty kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Lisäys kompromissi kolmoseen vihreiden pyynnöstä puolesta vastaan tarkistetaan. Lisäys kompromissi tarkistus numero kolmoseen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 24 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Lisäys kompromissi neloseen vihreiden pyynnöstä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissi kuutoseen vi, Reiden ja SDn pyynnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissi kahdeksaan vihreiden pyynnöstä puolesta vastaan tarkistetaan. Eli lisäys kahdeksikkoon. Vihreiden pyyntö kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan Tarkistetaan. Eli 39 kyseessä. Tarkistus 39. Äänestys päättyy. Hylätty. 35 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä kerran. 35 siis kyseessä. Äänestys päättyy. hyväksytty. 59 seuraavana puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 60 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 61 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 63 puolesta, vastaan tarkistetaan, eli 63. Äänestys päättyy. Hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 65. Äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyvä tulos, onnittelut esittelijälle. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvät ystävät, teidän ei tarvitse poistua täältä, sillä kahden, seuraavan kahden ja puolen tunnin ajan täällä on käynnissä valiokuntamme kokous. Mutta oli miten oli, me kyllä kestämme sen, vaikka täältä poistuisittekin. Let us go to the next stop. No niin, siirtykäämme esityslistalla eteenpäin kohta 10. Kyseessä ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen. Kollega Korumbashev toimii esittelijänä. Tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita – silloin, kun laitoksia suljetaan elinkaarensa päätteeksi. Tässä työ perustuu 203 artiklaan Euroopan sopimuksesta, eli neuvosto hyväksyy säädöksen parlamenttia kuultuaan, mutta sen ei ole pakko huomioida parlamentin kantaa. Kollega Korumbachev, olkaapa hyvä. Благодаря ви, господин председател. Kiitoksia. Kuten tiedätte, meillä on kaksi ohjelmaa, Kozlodin ja Bohunitse, joiden kohdalla toimitaan Slovakiassa Bulgariassa. hetken ehdotus seurailee sitä, että tarjotaan rahoitusapua molemmille jäsenvaltioille Kozlodin ydinvoimalaitoksen yksiköt 1-4 ja Bohunitsen kuutonen. Lisäksi tämä sisältää purkuohjelman ja radioaktiivisen jätteen huollon yhteisen tutkimuskeskuksen puitteissa Belgiassa, Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa. Tämä ehdotus, jota suosittan, pyrkii vastaamaan purun aiheuttamiin haasteisiin ja sitten jätehuoltoon. Yhteisövälinen puitteista, että voidaan saada riittävästi synergiaa tähän toimintaan. Ja tässä haluan korostaa sitä, että on äärimmäisen tärkeää tulevaisuudessa ehkäpä yhteisen tutkimuskeskuksen puitteissa ottaa käyttöön ad hoc-ryhmä, tutkimusryhmä tai tutkimusinstituutti, joka tarkastelee tätä asiaa tulevaisuudessa, kerää tietoa sen suhteen, millä tavalla purkutyö on edistynyt ja ottaa sitten kokemuksia eri jäsenvaltioista. Minun käsittääkseni näin saatua kokemusta voidaan hyödyntää tulevissa ydinvoimalaitosten purkutapahtumissa EU-ssa, saattaa olla jopa sen ulkopuolella. Eli jotta saisimme aikaiseksi hyvää lainsäädäntöä tämänhetkisen Euratom-asetuksen puitteissa, 1368 asetuksen puitteissa siis, minusta meidän tulisi myös pohtia samaa juridista puitteistoa kuin Ignalinan Liettuan ydinvoimalaitoksen purkamisessa. Tämä helpottaisi sitä, että kun suunnittelemme monivuotista rahoituskehystä, saamme eurooppalaisemman lähestymistavan energiakysymyksiin. Se tarjoaisi myös mahdollisuuden hyödyntää voimavaroja purkutilanteessa toisessa maassa. Eli 406 miljoonaa, 63 Bulgarian, 55 Slovakian, 354 yhteisen tutkimuskeskukseen. Keskustelin myös kolmen hallituksen edustajan kanssa Liettuan, Slovakian ja Bulgarian edustajien kanssa. Bulgaria ei halunnut, että varoja lisätään. Ja käsittääkseni erityisesti Liettuan tapauksessa, josta keskusteltiin eilen, tulisi tarjota lisää rahoitusta kuin, enemmän kuin mitä komissio tällä hetkellä ehdottaa. Artikla 7 sisältö mielestäni ei ole oikea. Siinä sanotaan, että ei yli 50 prosentin EU-rahoitusosuutta. Mitä se tarkoittaa? Myös nollaosallistuminen on alle 50 prosenttia, Bulgariassa 60, Slovakiassa 63 prosenttia. Eli tämä komission ehdotuskaan ei ole yhdenmukainen tämänhetkisen direktiivin kanssa. Ja molemmat ohjelmat sekä Bulgariassa että Slovakiassa ydinvoimalaitoksen purkutyössä ovat nyt päättymässä. Slovakiassa määräaika on 2025 ja Bulgariassa 2030. Minusta meillä ei pitäisi olla mitään ylärajaa komission tai EUn osallistumiselle, vaan meidän tulisi asettaa vähimmäisraja. Haluan myös painottaa sitä, että neljän yksikön purkutyö Kozloduissa Bulgariassa on liian varhaista. Meillä on ollut Kozloduissa useita eri ohjelmia ja Bulgariassa yleisesti ottaen yleinen mielipide on hiukan tätä vastaan. Jos halutaan päästä EU-hun, joutuu sulkemaan nämä ydinvoimalle, varsinkin yksiköt kolme ja neljä, jotka voisivat toimia tänäkin päivänä. Hinta olisi silloin sähköllä ollut 14-15 euroa megawattia kohti. Se on erittäin matala hinta. Eikä yhdelläkään energialähteellä tällaisiin hintoihin päästä. Sama koskee Slovakia. Liettuassa tilanne on hiukan erilainen, sillä siellähän puhutaan toisenlaisesta laitoksesta. Purkutyö merkitsee myös sitä, että infrastruktuuria täytyy mukauttaa, koska se on luotu neljälle samantyyppiselle yksikölle. Se, ja täysi purkaminen johtaa myös kansallisen lainsäädännön muutokseen. Samanaikaisesti on ponnisteltu voimakkaasti, jotta voitaisiin täyttää ne eri vaatimukset, jotta reaktiot voidaan turvallisesti purkaa. Suosittelen Euroopan komission ehdotusta vielä kerran. Joitakin muutoksia ehdotetaan varsinkin rahoituspuolella, artikla 7 siis, Bulgarian Slovakian kohdalla joudun toteamaan, että nämä ovat erittäin myönteisiä purkuesimerkkejä. Tulevaisuudessa meidän täytyy ehdottomasti tehdä yhteistyötä, ehkäpä yhdessä Viinin kansainvälisen viraston kanssa, jotta voidaan sitten YK-alaisuudessa ehkä luoda maailmanlaajuinen ryhmä, joka tarkastelee sitä, millä tavalla erityyppisiä reaktoreita voidaan purkaa eri maissa – tässä ei ole kyse sellaista tiedosta, joka voidaan pitää itsellään. Jos on tietoa purkutyöstä, niin se pitäisi kyetä jakamaan muillekin. Kaikki voivat siitä hyötyä. Thank you for your... Paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Seuraavana varjoesittelijöiden puheenvuoroihin kansanpuolueen nimissä edustaja Langen. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Eilen keskustelimme Ignaliinan tapauksesta. Ignalina on ihan eri asia kuin bulgarialainen ja slovakialainen laitos. Ignalina aikanaan, kun Liettua liittyi unioniin, siis pakosta suljettiin tämä laitos. Muistutaan vuosista 2006-2009. Silloin Chernobyl-tyyppiset reaktorit äh, suljettiin ja tämänpäiväiset reaktorit niiden osalta ongelmat ovat huomattavan paljon pienemmät. Alasajo ohjelmat ovat olleet tehokkaampia ja menestyksekkäämpiä ja mittakaavaltaan pienempiä ja toisaalta taas ongelmana ei ole ollut se, mihin syyskuussa 2016 tilintarkastustuomioistuin viittasi lausunnossa. Silloinhan tuomioistuin totesi, että kansallinen rahoitusaste olisi suurempi 2014-2020 välisenä aikana ja että rahoitusjärjestelmät lopetetaan 2020 jälkeen ja että jäsenvaltiolla on myöskin oma vastuu periaatteen pohjalta rahoituskauden aikana että myöskin sen jälkeen, jotta kansallisin varoin jätteiden käsittely voidaan hoitaa. Nyt kyse on Bonicesta ja Koslonitsasta, Bulgaarista ja Slovakiasta. Kollega on perehtynyt aiheeseen Yleisesti olen samalla linjoilla, eli komission ehdotukset tulisi hyväksyä, mutta ongelmana on seuraava seikka. Kuten sanottu, tämä on ihan toisenlainen lähestymistapa kuin mitä tuomioistuin pari vuotta sitten sanoi. Eli unionin rahoitusosuutta ollaan nostamassa 50 prosentista 60 prosenttiin, ja sehän on ristiriidassa nykypyrkimysten kanssa. Tämä pätee myöskin Ignalinaan siellä 20 prosenttia, mutta esittelijä ehdottaa 14 prosenttia. 68 prosenttia unionin yhteisrahoitusosuus. Se näyttää lastenleikiltä näin ensisilmäykseltä, mutta kokemuksen syvällä rinta voin sanoa, että Tällaisten alasajo-ohjelmien toteuttaminen on parempi, sitä parempi, mitä suurempi kansallinen rahoitusosuus on. Eli jos kansallinen rahoitusosuus on nolla, niin kiinnostuskin on täys nolla. Ja hiukan epäilen myöskin sitä, että JRC voisi Belgiassa, Ispras, Alankomaissa, Italiassa ja Alankomaissa ja Karlsruessa saada nämä hankkeet yhdistettyä. Eli että tämä tieto tallennetaan ja välitettäisiin eteenpäin, se olisi järkevää, kuten esittelijäkin totesi. Mutta toisaalta taas, jos ajatellaan mikä on ydinvoiman nykytila, niin puolet jäsenvaltioista rakennuttaa uusia tai uudistaa järjestelmien tai Ranskassa on olemassa todellinen ydinvoimablokki, mutta Saksassa taas ydinvoimaloita on tarkoitus sulkea vuoteen 2022 mennessä aivan täysin kansallisin varoin omassa vaalipiirissäni. Sieltä löytyy Mülheim Kielich, vuonna 1988 perustettu reaktori, mutta se ajetaan alas ilman EU-tukiaisia, joten ehdottaisinkin, että tästä omasta osuudesta pidetään kiinni, mutta annetaan kuitenkin mahdollisuus töiden pikaiseen loppun saattamiseen. Mutta minä uskon, että tältä pohjalta löydämme kyllä yhteisen sävelin. Kiitoksia. Um, Kiitokset sitten EFDDn puolesta. Eipä sittenkään. Hyvä, kollega Bacitis. Ačiū germas pirmininkė. Tai pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai ir e, šešėliniam pranešėjai, kurie. Kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä yksityiskohtaisesta ongelmien esittämisestä puhun erityisesti ydinvoimaloiden ongelmista, jotka joihin kohdistettiin aika outoja poliittisia päätöksiä jossain vaiheessa. Liettuan voimalla sai olla mm, toiminnassa vuoteen 2017 asti ihan ilman ongelmia. Sama varmaan koskee Bulgaria ja Slovakiaa. E, Sitten hän jo oikeastaan mainitsikin sen. Haluaisin myös kiinnittää huomioon siihen, että nyt pyrimme vakuuttamaan kaikki siitä, että tavoitteenamme on sulkea – ydinvoimalla, ei mitään tavallista yritystä tai tehdasta. Ja tästä syystä meidän täytyy katsoa meidän omia taloudellisia voimavarojamme. Olen sitten kanssa samaa mieltä siinä, että meillä täytyy olla jonkunlainen vähimmäismäärä, joka Euroopan, eurooppalaista rahoitusta täytyy saada. Ja sitten tuota summaa pitäisi kasvattaa purkutoimien myötä. Sillä ydinvoimalahan täytyy sulkea jossain vaiheessa. Lisäksi meillä täytyisi olla tällainen tutkimuskeskus, jossa kerätään tietoa, että saadaan eri maista, jotka sulkevat reaktoreita. Ja tätä tietoa voidaan siis sitten jakaa EU-ssa ja sen ulkopuolella. Se olisi mielestäni oikein hyvä lisäarvo. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitokset sitten komission puolelta kollega Garipa. DG Energy. Energiapääosastosta. Eikö vain? Okay, thank you. Olkapas hyvä. Mr. President. Hyvää huomenta, herra puheenjohtaja ja arvon kollegat. Alkuun kiitokset esittelijälle Krumbatseville erinomaisesta työstä ehdotuksen läpikäynnissä. Eilen keskustelimme tässä valiokunnassa Ignalina tapausta. En viittaa siihen sen kummemmin, vaan paneudun nyt tähän ehdotuksen sisältöön. Saanen muistuttaa teitä kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin siitä, että ydinturvallisuus on unionin keskeisimpiä tavoitteita, ja tästäpä syystä komissio on esittänyt tämän ehdotuksen, jotta nämä laitokset voidaan ajaa alas, eli Koslodun ja Bunce. Toinen strateginen tavoite, joka löytyy ehdotuksesta, on se, että ensi kertaa nämä esitettiin samanaikaisesti, eli Kolodunin, Bohunicen ja JRC liittyvät asiat. Ja syynä oli se, että olimme sitä mieltä, että tiedon ja taidon jakamisen kautta alasajo voitaisiin toteuttaa tehokkaammin. Eli olemme tässä suhteessa esittelijän kanssa samoilla linjoilla. Saan myöskin muistuttaa, että nämä komission ehdottomat summat ovat ne, jotka löytyvät alasajo suunnitelmista näistä kahdesta maasta, eli Slovakiasta ja Bulgaariasta. Ja näillä pitäisi pystyä ajamaan laitokset alas vuosina 2025 ja 2030 mennessä. Sitten vielä Viimeisenä asiana seuraava seikka. Yhteisrahoitusmenettelyyn liittyen todettakoon, että näissä maissa kyse on 30-40 prosentin osuudesta. Ja kuten täällä jo todettiinkin keskustelun aikana, niin tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 raportissa sanotaan, että edunsaajan osallisuuden lisäämisen kautta omistajuushankkeessa vahvistuu ja tästäpä syystä komissio onkin päättänyt nostaa jäsenvaltion rahoitusosuutta ja että se itse osallistuu rahoitukseen maksimissaan 50 prosentin osuudella. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollegat Koitse ja Chevalier eivät päässeet vielä ääneen. että ainakaan pyytäneet puheenvuoroa. Kollega Chevalier on varjoesittelijä, mutta Jaromir, sinun nimeäsi ei täältä löydy. Mutta olepas nyt hyvä kuitenkin. Gwen, nimissä saat nyt puheenvuoron. Unfortunately. Kiitoksia. Valitettavasti olen vain insinööri, enkä mikään asiantuntija politiikassa, ja siksi en ole edes näissä aiheissa varjoesittelijä, sillä tiedän mistä puhun, toisin kuin jotkut arvoisat kollegat. Edustaja Langen, ensimmäinen arvoisa kollega, mainitsi, että siellä täytyy purkaa oman hallituksen päätöksen mukaan kaikki laitokset, eli se on heidän päätöksensä, heidän velvollisuutensa, heidän täytyy se rahoittaa, ihan loogista. Toisin kuitenkin näissä kolmen valtion liittymissopimuksissa Liettuan, Bulgarian ja Slovakian. Nämä sopimukset sisältävät ydinvoimaloiden purkamisen, johon pakotetaan siis komission toimesta ja tästä syystä meidän täytyy olla mukana tässä purkutyössä. Olen yllättynyt, että joku komissiosta ilman minkäännäköistä teknistä tietoa voisi päättää siitä, että lisätään jokaisen valtion omaa rahoitusmäärää. Minä haluaisin pyytää nämä komission asiantuntijat tekniseen keskusteluun, jos he tietävät, mikä on se betonimäärä, määrä, joka täytyy poistaa, mitkä ovat nämä säteilytaustat jokaisessa tietyn tyyppisessä materiaalissa, millä tavalla käsitellään te- terästä ja komposittimetallimateriaaleja, ja ollaanko siellä tietoisia siitä, että varsinkin liettuessa on 10 kilometrin etäisyydellä välivarasto. Ja jos joku joskus, ja onko joku joskus purkanut näin ison rakennuksen? Minä tiedän jonkun verran tästä. Nämä ovat siis ne kysymykset, jotka meidän täytyy ratkaista. Osana tätä voin todeta, että eilen puhuimme laaja-alaisesti tulevista ohjelmista, joiden avulla tutkitaan erilaisia radioaktiivisia materiaaleja, onpa ne sitten korkea tai matala. Ja se, millä tavalla tätä materiaalia voidaan käyttää. Se täytyy sisällyttää myös näihin tuleviin tutkimusohjelmiin, sillä nythän puhutaan kymmenistä reaktoreista Saksassa. Ja myös ne reaktorit, jotka löytyvät tästä mietinnöstä. Mutta ne ovat joitakin pieniä reaktoreita. Kyllähän muutenkin täytyy purkaa tulevaisuudessa. Olen varma, että myös pieniä reaktoreita monin paikoin ja enemmän tai myöhemmin meillä on edessämme ongelma sen suhteen, mitä tulee tehdä sille materiaalille, jota näissä reaktoreissa on käytetty. Miten tulee näitä radioaktiivisia materiaaleja käyttää. Tämä tieto on arvokasta. Sitä pitäisi käyttää Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Italiassa ja muualla Siksi meidän täytyy kehittää ohjelma, jotta voidaan olla mukana edesauttamassa näitä tulevia ongelmia. Varmasti edustaja Langen on kanssa samaa mieltä. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Le Chevalier INFn e nimissä ilmeisesti. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. On välttämätöntä antaa rahoitusta ydin, ydin ydinlaitosten poistamista varten tämä direktiivi päätettiin Euroopassa ja vain kolme on nyt poistettu käytöstä. Nämä reaktorit ovat toiminnassa 58 laitoksessa Ranskassa. Ne ovat tulevia muo- mahdollisia reaktoreita, joissa on paljon haasteita. Kun puhumme Slovakiasta ja Bulgariasta ja niiden rahoituksesta, se liittyy lipaukseen jäsenyydestä ja siitä täytyy pitääkin, kiinni. nämä purkamiset ovat osoittautuneet välttämäksiksi, koska ne rakennukset eivät vastaa turva, turvallisuusnormeja. Jos me ajattelemme ydinenergiaa, niin niiden, niissä pitää tietää kaikki vastaavat tiedot ja niiden purkaminen pitää hoitaa asianmukaisesti, samoin kuin radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva järjestely. Meidän pitää saada parempaa suunnittelua näille tuleville laitoksille niissä valtioissa, jotka sitä haluavat. Jos meillä on tämä yhteinen tutkimuskeskus, jonka sen pitää antaa tieteellistä neuvoa ja teknistä tietotaitoa, joka on välttämätöntä, jotta voidaan tukea poliittisia linjauksia, joita on tehty unionissa. Jos me haluamme jonkinlaista yhteistä yhdistettyä energiamuotoa, niin siinä on kyse ennen kaikkea jäsenvaltion vapaudesta päättää. Bulgaria ja Slovakia ovat menettäneet kymmeniä miljardeja euroa vuoroja, kun on ennenaikaisesti poistettu käytöstä nämä ydinlaitokset. Sen takia on välttämätöntä tukea näitä valtioita hyvässä purkujärjestelyssä, jota, jossa ovat tukitoimenpiteet mukana. Meillä on kaikilla kokemusta näistä ydin poistamisista, mutta se ei tarkoita sitä, että komissio voisi sekaantua jäsenvaltioiden strategisiin päätöksiin ja ratkaisuihin. Tästä tekstistä käy ilmi, että on loogista äh, käynnistää yksi ainut ohjelma ja yhteinen budjetti, jotta voidaan keskinäistää varat ja voidaan helpottaa näitä siirtymisiä hankkeista toiseen. Äh, minusta Minusta on välttämätöntä asettaa katto yhteisrahoitukselle, jotta voidaan vastuullistaa jäsenvaltiot esimerkiksi 50 prosenttia EU, eu Se olisi hyvin sovelias ratkaisu. Kiitos. Kiitos, Paljon kiitoksia. Kollega Langen, saatte uudemman kerran puheenvuoron, kun teidät mainittiin parikin otteeseen. Niin, jos tästä tulee kiivas keskustelu, niin pakkohan siihen on osallistua. Niin, insinöörikollegat siis totesi, että politiikasta hänellä ei ole mitään hajua, mutta insinööri tietää sitäkin enemmän. Mutta toteaisin, että kyse ei ole siitä, että joku tekniikan alalta perillä oleva haluaisi estää jotain toteutumasta. Liettuan osalta kokonaiskustannukset ovat 1,5 miljardia euroa, Bulgarian osalta 731 miljoonaa, Slovakia 671 miljoonaa, 890 miljoonaa taas vaikutusanalyysiin on varattava, eli melkoinen summa rahaa. Ja nyt täytyy pitää erillään seuraavat seikat. Tässä on siis kahdeksan ensimmäisen luokan ydinvoimalaa ja kolmen maan osalta näiden laitosten alasajo oli liittymisen ehto ja siksipä Euroopan unionin yhteisrahoitus onkin tarpeen. Ignaliinan osalta muistuttaisin vuodesta 2008, tasan kymmenen vuotta sitten muistan kuin tämän päivän. Silloin venäläinen insinööri ja laitoksen johtaja totesi, että molemmissa reaktoreissa on 300 miljoonaa euroa investoitu turvallisuuden parantamiseksi. Aikaisemmin oli niin, että vuosittain 30-40 ilmoitusta vaativaa välikohtausta ilmeni. Nyt ei yhtään, niin sitten se pitää ajaa alas. Että miten tämä nyt näin voi mennä? Ja Ignaliinan osalta siksi voidaankin puhua 80 prosentin osuudesta, muiden osalta 50 prosenttia, se on oikea aste. Ja vastustan myöskin sitä, että oma osuus kasvaisi entisestään. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia. Joskohan komissio haluaa ihan lyhyesti vielä kommentoida kuultuanne tämän keskustelun. Komissio. Kollega Karim, olkaa hyvä. I think I uh, would not comment Hyvä puheenjohtaja, en kommentoi Rapporteur, Peter. Kiitoksia sitten esittelijä, olkaapas hyvä. Dziękuję bardzo. Господин председател, позволете ми за малко само да сваля шапката си на... En ole nyt tässä pelkästään esittelijän roolissa, vaan haluan puhua bulgarialaisena meppinä. Minun mielestäni on kyynistä vaatia näiltä kolmelta maalta reaktoreiden sulkemista – Jopa sanoisin, että tässä on kyseessä aivan ultimaattum, joka niillä on esitetty. Ja sitten komissio sanoi, että no, pitäisi hoitaa paremmin reaktoreitanne. Tämä on Euroopan komission asettama tai Euroopan unionin asettama va- vaatimus silloin, kun siinä oli 15 jäsenvaltiota, ehto, joka asetettiin liittymiselle. Ja siinä sanottiin, että Joko liityt Euroopan unioniin sulkemalla nämä reaktorit tai sitten ette liity. Bulgaria ja Liettua hyväksyivät tämän. Ja kuten kollega mainitsi, Liettuan reaktori olisi voinut toimia. VVR 140 reaktori ja olisimme voineet välttää tämän valtavan 63 miljoonan euron kustannukset, joka nyt on 9 miljoonaa vuodessa. Sanon tämän henkilön joka on puhunut näille kaikille kolmelle hallitukselle. Ainoa hallitus, joka ei vaadi tässä tukea, on Bulgarian. Minun mielestäni siis ei ole mitenkään hyvä ajatus se, että komissio välttelee tätä seurausta, joka tästä ultimaatumista on, kun jäsenvaltiot liittyvät Euroopan unioniin, kun puhutaan suverenien valtioiden suverenista päätöksestä, silloin ne kantavat itse vastuun. Mutta kun tätä vaadittiin ehtona liittymiselle, niin ei ole oikein, että kommentoidaan tätä tällä tavalla. Ei ole perusteltua keskustella siitä, että vähentää komission osuutta. Varmasti kaikki löydämme tähän ratkaisun sillä Bulgaria ja Slovakian summat ovat aika pieniä. Ja molemmat ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten menestyksellisesti puretaan ydinvoimalaitosta. Eli toivon, että ongelmat ratkeavat tässä suhteessa tällä kaudella seuraavalla. Ja toivottavasti tulee lisärahoitusta myös yhteiselle tutkimuskeskukselle, niin, että voimme saada tällaisen ryhmän aikaiseksi myös tulevaisuudessa ja voimme hyödyntää myös eri jäsenvaltioiden tietoa erityyppisistä reaktoreista tietoa, josta ei ole hyötyä pelkästään Euroopan unionissa, vaan myös sen ulkopuolella. 18. lokakuuta mennessä tarkistusten jättö ja 5. marraskuuta ne käydään läpi ITRE-valiokunnassa ja äänestys ITRessä kolmas lokakuuta. Sitten kohta 11. Eurooppalainen yhteisyritys Iteria ja fuusioenergian kehittämistä varten. Ei ainoastaan unionissa. Tämähän on kansainvälinen globaali hanke. Nyt käymme mietinnön läpi. Edustaja Marinesku. Niin saan muistuttaa teitä kaikkia siitä, että Neuvoston ei ole pakko konsultoida meitä, mutta parlamentti on päättänyt ottaa kantaa tähän oma-aloitteisella mietinnöllä. Tämä on toki tärkeä aihe, tästä on aikaisemminkin jo keskusteltu useampaan otteeseen siis, ja näin vastaamme komission ehdotukseen neuvoston päätökseen liittyen, jolla on tarkoitus muuttaa vuoden 2007 säädöstekstiä. Erittäin tärkeä aihe. Paljon rahaa tähän on investoitu ja toiveita kans. Esittelijä kollega Marinescu, olkaapas hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä hanke. Meidän täytyy jatkaa sen tukemista. Viime aikoina hanke on e- edennyt aika hyvässä tahdissa. Ei ole enää niitä ongelmia, joihin törmättiin aiemmin. Mutta nyt on ulkoinen tilintarkastus tehty ja siinä on osoitettu, että hanke voi saada voi päätyä hyvään tulokseen mietinnössäni teen joitakin kommentteja, jotka liittyvät enemmänkin hallintoon, hallinnollisiin aspekteihin. Ei tiedetä tarkkaan, kuinka monta jäsentä tähän komissioon tulee kuulua vai, ja koska tämän tulevan komission pitäisi kokoontua. Mitä muuhun tulee, olen samaa mieltä komission ehdotuksesta. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä selkeästä, lyhyestä ja ytimekkäästä alustuksesta. Kollega Zanonato SDn riveistä. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja Marineskoa tästä mietintöluonnoksesta, johon voin yhtyä keskeisissä kysymyksissä, erityisesti aivan asianmukainen rahoitus, joka pitää hoitaa, kun on kyse tästä fuusioenergian kehittämisestä. Minä tuen sitä, että meidän pitää pystyä tulevaisuudessa osoittamaan, että fuusio voi todella osoittaa pysyvää energiaa hyvää käyttöä. Meidän täytyy antaa sille mahdollisuus osoittaa tämä ja meidän pitää hallita tämä fuusio aika merkittävässä ajassa, ehkä noin yhdessä tunnissa voisin sanoa, että minä, minä suosittelen, että Eurooppa osallistuu tähän hankkeeseen ja minä olen samaa mieltä tavoitteiden kanssa, ajattelemme tulevaa monivuotista rahoituskehitystä. Siinä pitäisi pystyä pitäytymään kiinni näistä sitoumuksista muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa kun on kyse rakenteesta tässä mietinnössä, jonka meille kollega Marines vastikään esitteli, voisin sanoa, että kappale, jossa pyydetään neuvostoa ennakoimaan toimenpiteitä, jotta voidaan kannustaa synergiaa. Synergiayhteistyö ITERin ja Euratomin välillä on erittäin hyvä olen ihan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän pitäisi saada normeja ja proseduurien avulla voidaan analysoida osallistumista ja silloin kun pyydetään neuvostoa osallistumaan mukaan tiettyihin määräysten mukaisesti, silloin kun se tulee osallistumaan tähän yhteishankkeen hallinnointiin, nimenomaan kun on kyse menetelmi, työmenetelmistä ja jäsenten palkkauksista. Haluaisin myös pyytää, että esittelijä täsmentäisi yhtä elementtiä, kunhan puhuu meille siitä, että neuvoston pitäisi ottaa käyttöön tiettyjä määräytyksiä. On no kyse ITERin vastaanottava valtion maksuosuudesta. Minä en oikein ymmärrä tästä. Tätä pitäisikö tässä nyt olla jonkinlainen varauma, mutta että esittelijä täsmentäisi näitä näitä kohtia tekstissä. Minä omalta osaltani tulen esittelemään joitakin tarkistuksia, joiden tarkoituksena on tietysti parantaa tätä esittelijän tekstiä. Komission on tiedonannot tiedotteessa jo 319 vuotta 2017 sanonut, että pitää pystyä ennakoimaan riittävästi lisää määräaikaan näille marginaaleille, joiden avulla voidaan saada aikataulut toimivimmiksi ja uskottavimmiksi. Uskon, että parlamentti voi olla erittäin iloinen tästä yhdestä lähentymistavasta, millä tavalla hallinnoidaan riskitekijöitä ITERissä. Tavoitteena on nimenomaan kannustaa tätä järjestöä tekemään lisää ja hallintointimenettelyissä. On myös hyödyllistä, että tämä oma mietintö voisi viitata siihen, kuinka Euroopan parlamenttia ei ole kuultu neuvoston toimesta. Tämä Tulen tekemään tarkistusehdotuksen tämän suuntaisesti nimenomaan komission taholta, koska tässä on kyse mahdollisesta uudistuksesta ja koko Euroopan sopimuksen uudelleen tarkistamisesta. Tässä on mahdollisuus lähteä lähestyä parlamenttia yhteislainsäätäjänä. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että olen erittäin iloinen tieteellisestä työstä, koska siinä on ollut mukana useita jäsenvaltioita 50 prosenttiahan me edustamme koko maailman väestöstä tässä hankkeessa. Se on erittäin määrä, tärkeä hanke, se on teknologisesti erittäin korkeatasoinen. Toivottavasti voimme jatkaa tällä tiellä nimenomaan täydentää tätä, rationalisoida ja yksinkertaistaa hallintoa tarkoituksena olla valppaana jatkossa kaikkien elementtien suhteen ja välttää kaikkia viiveitä ja etteivät kulut kasvaisi. Kiitoksia sitten kollega Rivasi vihreiden puolesta. Hello. Kiitos puheenjohtaja. Tämä ITER-hanke. Kun minä kollegan tarkistuksen, esittelijän tarkistuksen, hän sanoi, että ITER tulee ratkaisemaan ilmaston lämpenemisongelman. Haluaisin sanoa hänelle, että ilmaston lämpeneminen jos me ajattelemme vuotta 2050 ja kolme astetta, silloin on liian myöhäistä. Jos on vuosi 2100 ja asteet ovat jo neljässä ja viidessä, ollaan vielä enemmän myöhässä. Kun hän sanoo, että fuusio, fuusiolla pitäisi olla tärkeä rooli tulevassa eurooppalaisessa energia- kuvassa, niin eh, silloin meidän pitäisi kunnioittaa enemmän ilmastoympäristöä ja olla taloudellisesti kilpailukykyisempi. Kykyisempi, niin siinä mielessä minusta te olette, menette aika pitkälle, jos haluaa olla kilpailukykyinen. Katsokaa nyt tätä ITERin alkumetrejä. Silloin oli 5,9 miljardia, nyt olemme 19 miljardissa. Aika mielenkiintoista on todeta, että jos ajattelemme Amerikan energialaitosta, on sanonut, että ITER olisi 65 miljardin arvoinen. Emmehän me ole vielä täällä parlamentissa edes jatkuvasti lisätä, lisäämään budjettiin Itretissä. Tämä on pohjaton kaivo joka kerta sanotaan, että pitää rajata kuluja, mutta jos ajattelemme ITERin rakentamista, sehän monimutkaista Eurooppa osallistuu siihen, mutta on paljon jäsenvaltioita, johon se kuuluu ihan luonnollisesti. Jokainen antaa oman, maksu, oman osuutensa laitteiston mukana. Ja sen jälkeen tulee tekninen ongelma, että halutaan saada pistää aurinko tiettyyn laatikkoon, eikä sitä laatikkoa saada rakentaa. Siinä on kyse miljoonista asteista, eikä meillä ole tähän terästä, ei meillä ole tähän kaikkea sitä kirjoittaa kirjoa tekniikassa, jotta voisimme ratkaista tämän ongelman. Ja sitten on myös aikaongelma. Minä haluaisin heittää kysymyksen komissiolle. Milloin te ajattelee, että ITER vois, voitaisiin kytkeä sähköverkkoon, koska ITER, sehän on vain että me tässä valmistetaan plasmaa, sen jälkeen on toinen reaktori käytössä ja sitten on kolmas reaktori, joka olisi tuotantoreaktori, mutta ei ITER tule tuottamaan sähköä verkkoon. Mikä tämä komission arvio nyt sitten on? Sanot, puhuttiin vuodesta 2050, mutta nyt ollaan 10 vuotta myöhässä. Millä tasolla tämä tullaan toteuttamaan? Minä haluaisin myös ky- kysyä komissiolta, jos lähdetään purkamaan ITERiä, paljonko se maksaa? Tämä on myös sisällytetty tähän nämä kustannukset. Kuinka korkeaksi ne arvioitiin vuonna 2010 ja mitkä ovat luvut tänä päivänä, eikä tässä nyt pidä lähteä kuvittelemaan, että ITER ja fuusio olisi jotakin ö, ö, puhdasta. Minä tiedän hyvin radioaktiivisuudesta, olen kirjoittanut siitä paljon. Tämä fuusiosta me emme tiedä kaikkea tässä on kyse vedystä, vedystä aktiivisesta vedystä. Sillähän on, siinä on kyse suunnattomista määristä. Jos onnettomuus tapahtuu, ja niin silloin sitä löytyy kaikkialta. Eli teillä on tämmöinen aktivointituote, kun on kyse metalleista, eli neutronit, jotka lähtevät pommittamaan tässä radioaktiivisesti. Ympäristö ei voi sanoa, että fuusio olisi ilman radioaktiivista jätteitä. Totta kai tässä on kyse plutoniumista, mutta tässä on kyse vaarallista radioaktiivista jätteistä. ITER on ehkä suurinta eurooppalaisen rahan tuhlausta. Voitaisiin rahalla saada mm, toimia uudistuvista energiasta jotakin ja energian siirtoa. Kaikki puhuvat, että on kiire, kaikki puhuvat ilmastosta, mutta ei tämä hanke ratkaise tätä ongelmaa. Tässä näin, rakas kollega. Ja no niin vielä minä ö, olen samaa mieltä sosialistikollegan kanssa. Meidän pitää lähteä tarkistamaan Euratom-sopimusta. Meillä on vain lausunto annettava. Tämä on ihan, ihan pikkutekijä parlamentin näkemys. Euratomia pitäisi lähteä uudistamaan. Next speaker. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana vuoron saa insinööri Kohicev. No, tässä se omlouvám, Eh, ale já s paní kolegyní nebudu souhlasit. My jsme se včera... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet pitkällisesti eilen aiheesta tulevasta tutkimusohje- ja kehitysohjelmasta. Ja silloin sanottiin, että ne ohjelmat, joista tullaan pitämään kiinni, ovat todella huipputeknologisia ohjelmia. Jos ajattelemme fuusio-ohjelmaa, se on huipputeknologiaohjelma. Te puhuitte korkean lämpötilan omaavista aineista. Ympäristö, jossa toimitaan, on täysin tuntematonta. Puhuttiin plasmasta tässä reaktorissa. Tänä päivänä me tuotamme jo plasmaa. Me pyrimme tiivistämään tämän, kondensoimaan tämän plasman. Tämä ei todellakaan mitenkään käsittele ympäristöä tai ilmaston lämpenemistä. Toisessa vaiheessa, kuten te hyvin osuvasti sanoitte, meillä tulee olemaan kokeilulaitteistot kolmannessa vaiheessa. Tämä tulee olemaan jo arkipäivää lapsillemme. Ja toivokaamme, että olemme saaneet energiaa tästä. Tämä on tutkimuspuolta, huippu, huipputeknologisella puolella, mutta kun puhutaan tutkimuksesta, ei koskaan voi sanoa etukäteen, mihin suuntaan mennään. Onko se ihan varmasti oikea suunta, mutta tutkimus on huippuluokkaa, se on ainutlaatuista ja meidän pitää myös miettiä, pitää pohtia, mitä sanoitte, mitä tehdään näiden aineiden kanssa silloin, kun pitää uudestaan lähteä purkamaan jotakin laitteistoa. Toistan vielä kerran, on kyse huippututkimuksesta, huipputason tutkimuksesta. Kyllä me voimme sitä tukea. EU ei ole vain yksi kaupallinen järjestö tai yhdistys, se ei ole kyse vain, että ihmiset ja tavarat liikkuvat vapaasti. Ajatukset voivat myös liikkua vapaasti. Huipputason tutkimus on se, jonka avulla me voimme pysyä myös maailmassa kärjessä ja ITER kuuluu tähän. Sen takia me tuemme sitä. Kiitos. Thank you. Oikein paljon kiitoksia teille. Ja seuraavana kollega Tamburano. Ringrazio il relatore per la presentazione del suo report e le sue indicazioni. Kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä ja suosituksista. Me voisimme tukea kollegoidemme ehdotuksia olen sanonut, Naton kanssa samaa mieltä siinä, että on tärkeää, että parlamentilla on sanansa sanottavanaan yhteispäätösmenettelyssä tässä hankkeessa, kuten myös monissa muissa. Kun puhutaan ITERistä ja sen tulevaisuudesta ja lisärahoituksesta, suhtaudumme epäilevästi ei siksi, etteikö energia olisi tärkeä tutkimuskohde, mutta koska tähän hankkeeseen on käytetty valtavasti EU-varoja. Eikä se olisi saanut konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Kun katsotaan ensimmäistä kappaletta, fuusion tulisi olla tärkeässä roolissa tule Euroopan ja maailman tulevassa energiatutkimuksessa, koska se on lähde, josta saadaan energiaa miltei loputtomasti ja se on ekologisesti myös kilpailukykyinen. Tämähän on se alkuperäinen asia, josta tässä nyt täytyy keskustella. Tässä ei mitään konkreettisia tuloksia saa aikaiseksi. Ja tunnelin päässä ei kerta kaikkiaan näy tänä päivänä valoa. Jos jäämme odottelemaan ympäristöystävällistä puhdasta energiaa, niin luulen, että käytämme paljon enemmän resursseja kuin mitä säästämme. IPCCn raportti, joka nyt tarjoaa vielä tiukempia määräaikoja, sanoo, että 2030 on se aika, jolloin täytyy tuo ilmastokatastrofi ehkäistä. Ja resursseja täytyisi suunnata sinne, missä niillä saadaan aikaiseksi. Uusiutuva energialähteisiin, sähkökemiallinen varastointi, ja virtuaalisen varastoinnin välttely, tehokkuus liikenteessä niin, että hyödykkeitä voidaan kuljettaa puhtaasti – Meillä ei ole aikaa hukattavanamme. Haluaisin päättää filosofisen ajatuksen, koska meidän tulee ajatella muutakin kuin pelkkiä teknisiä näkökohtia. Kysymys, jonka usein esitän itselläni, on se, onko ihmiskunta riittävän älykäs käyttämään tällaisia loputtomia energialähteitä. Le Chevalier. Kiitoksia. Seuraavana pitäisi olla puheenvuorossa kollega Le Chevalier, mutta hän ilmeisesti jo poistui salista. Kollega Grostet, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin ensi alkuun onnitella esittelijä kollega Marineskua, koska hänen mietintönsä on loistava. Minä haluaisin muistuttaa, että ei ITR ole pelkästään eurooppalainen hanke, vaan kansainvälinen hanke. Me olemme sitoutuneet EU:ssa tähän muiden, joidenkin muiden maailmanmaiden kanssa. Etuna on se, että EU omaa Iterin omalla maaperällään. Totta kai me olemme erittäin tärkeä maksaja, osallistuja 45 prosenttia. Totta on myös, että tämä on hyvin pitkäkestoinen, hyvin innovoiva hanke, eikä tässä nyt voi heti välittömästi lähteä keräämään hedelmiä investoinneista. Tämä on pitkän aikavälin hanke, joka tulee koskettamaan tulevia sukupolvia ja on tietysti hetki, että meidän pitää poliitikkojen ajatella tulevaisuutta, tulevia sukupolvia. Kyllä, kyllä, se on monimutkainen hanke, kunnianhimoinen myös, koska se on kansainvälinen. Se on hanke, jossa on paljon myönteistä ulkoista, ulkoista muuttamista. Me, me tarvitsemme fuusioenergiaa, siitä on puhuttu paljon. Tämä on tärkeä tieteellinen hanke. Tämä on hanke, jonka avulla me voimme kehittää tieteellisiä, teknologisia taitoja, tietoja, joita meillä ei ole vielä hallussamme tänä päivänä. On myös tärkeää nimenomaan, että investoidaan tälle alalle, jotta voidaan kokonaan innovoida, varsinkin kun nämä innovaatiot tulevat vaikuttamaan. Niillä on seuraamuksia monille teollisuuden saroille. Ei ole kyse vain fuusiosta itsessään. Tämä on keskeinen aihe. Aivan varmasti on paljon me voimme, voimme saada tästä paljon tietoa ITERistä, teknologisista ja tieteellisistä. Ajattelemme uusiutuvia energialähteitä, ei sillä ole mitään tekemistä tämän kanssa. Totta kai nähdään vaivaa uusiutuvien energialähteiden kanssa, mutta ei tämä ole ne se aihe, jota voitaisiin verrata. Ei näitä hankkeita voi verrata keskenään. ITERin kanssa meillä on tulevaisuuden hanke käsissämme, joka todella ansaitsee selkeän tuen. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia teille. Seuraavana edustaja Moody, olkaapa hyvä. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia. Kiitos esittelijä. Kiitoksia varjoesittelijä tehdystä työstä. Seurailen sitä, mitä muut ovat tästä sanoneet. Kyseessä on vaikuttava hanke, asia, jota EU kannattaa arvostaa – koska sillä on niin paljon erilaisia vastineita ilmastonmuutoksen. Jos me vain odottelemme tavallisen muutoksen siihen, niin silloin jättäisimme huomiota nämä vastuualueemme, mutta näinhän me emme tee. On äärimmäisen tärkeää, että tällainen rohkea hanke on osa vastaustamme suhteessa ilmastonmuutokseen ja muihin teknologisiin haasteisiin. Lisäksi täytyy huomioida se, että sen avulla Euroopan kansalaiset saavat jo tuloksia. Sieltä tuodaan työpaikkoja, sieltä saadaan mm, kaiken uusinta teknologiaa, katsotaan sitä, millä tavalla voidaan käsitellä uusia materiaaleja. Paljon tiedettä tulee tästä hankkeesta ja kuten monet muut ovat jo todenneet, kyseessä on myös täysin ainutlaatuisen kansainvälinen hanke ja me johdamme sitä. Se, että se on eurooppalaisella maaperällä, on oleellista, että meillä on näin vaikuttava hanke siis täällä. Ja nimenomaan tässä kansainvälisessä näkökulmaan päätän kommenttini, sillä erittäin tärkeä osa ITER-hanketta on juuri Oxfordin ulkopuolella oleva Joint European Tourist, joka on sen jatkumo. Se tarjoaa sitten tätä plasmatietoa myös vuoden 2025 jälkeen. Tätä siis korostaisin ITER-työssä. Joint European Taurus oli siis tämä järjestön nimi. I would like to ask, uh, uh... Oikein paljon kiitoksia. Joskohan kollega Le Chevalier haluaa lausua jonkun sanasen. Ette? Hyvä. Sitten komission puolelta energiapääosastosta kollega Gariba. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Valitettavasti olen taas äänessä. Kiitokset esittelijälle erinomaisesta työstä komission ehdotukseen liittyen. Kuten esittelijä sanoi, kyse oli enemmänkin hallinnollisista huomioista, jotka häneltä kuulimme, mutta yhtä lailla tärkeitä ehdotuksen tarkentamiseksi, joten komissio kyllä tulee huomioimaan nämä kommentit. Kuultuani keskustelussa esille tulleet huomiot, niin ehkäpä kannattaa korostaa, että ITER on hyvin laaja pitkän aikavälin kansainvälinen hanke. Tutkimuksen kärkeä se edustaa ja siitä saadaan uusia työpaikkoja ja luodaan myöskin EU-ssa laajemminkin teollisuudelle työpaikkoja. Tämä on myöskin pidemmän aikavälin vastaus ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja me emme voi katsoa vain ainoastaan tämänpäiväisiä haasteita ja kysymyksiä. Mielestäni komissio on tarkentanut ITERin tilannetta julkaisemalla tiedonannon, johon kollega Zonatokin viittasi puheenvuorossaan. Komissio selkeästi analysoi tämänhetkistä tilannetta ja mitä on tarpeen saada tehtyä rahoitukseen liittyen, viitaan tässä MFFään, mutta myöskin mitä on tehtävä sitten, kun laite on päässyt täyteen vauhtiin. Saanen muistuttaa, että komissio ehdottaa 6,7 miljoonaa euroa. Pari kysymystä esitettiin kollega Rivaasin puolelta vihreiden nimissä. Eli milloin ITER linkitetään verkostoon? No sitä ei ole suunniteltu laisinkaan. ITER äh, tarjoaa fuusion käyttömahdollisuutta energian lähteenä – eli sitä tutkitaan. Eli mitä on tehtävä, jotta tuotos on suurempi kuin siihen syötetty panos? Eli meidän täytyy edetä pikkuhiljaa ITER-kokemusten pohjalta. Ja minä uskon, että meidän on vielä paneuduttava tähän tekniseen puoleen, eikä lähteä vielä muita asioita ennakoimaan. Sitten tämä toinen kysymys ITERin liittyen. Sopimuksesta löytyy selkeä maininta rahoista par- luomiseksi. Ja saan muistuttaa teitä, että toden totta aktivoituja materiaaleja syntyy, mutta ne ovat erilaisia verrattuna tavalliseen ydinvoimalaan, reaktorin ja materiaali sekä käytettävät tekniikat ovat yksinkertaisempia kuin niin sanotuissa oikeissa voimaloissa. Tämä riittänee tähän liittyen. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset näistä huomioista ja kommenteista. Ja nyt pyytäisinkin edustaja Marineskoa esittelin ominaisuudessa vetämään langat yhteen. There is no... Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaus kysymykseen, mitä ongelmaa ei ole isäntämaan kanssa. Isäntämaan ja Itärin välillä on erinomainen yhteistyö. Ranska on siis isäntämaana Halusin vain esittää tämän muodollisesti, sillä tämä, tähän asti kaikki pohjautuu vain epävirallisiin sopimuksiin. Se on syyni tälle pyynnölle mietinnössä. Kiitos. Siinä kaikki. Thank you. Thank you very much, colleague. Mm. Oikein paljon kiitoksia teille. Valiokuntamme jäsenet haluavat käydä tässä paikassa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia ja saan muistuttaa kaikkia siitä, että olemme varmaankin kaikki samaa mieltä, että meidän pitäisi unionissa olla innovoivia, mutta innovointi pitää aina sisällään riskejä, mutta ilman riskinottoa ei innovointia synny. Hankkeen pysäyttäminen olisi todellinen kuolinisko tälle teollisuuden alalle, joten muita vaihtoehtoja ei ole olemassa näin yksinkertaistetusti ilmoitettuna. Eli meidän täytyy vain edetä tällä kansainvälisen hankkeen tiellä ja meidän pitäisi olla kuskin paikalla. Tarkistukset on jätettävä 11. lokakuuta mennessä 21. marraskuuta äänestys Itressä. Sitten kohta 12. Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. rahasto. Meillä on luonnos pöydällä. Valmistelijana toimii kollega Ferreira Gue ryhmästä. Tässä otetaan huomioon myöskin tulevan MFFn valmistelut. Komissio on ehdottanut ERAK ja kohesiorahastoa ehdotuksessa 29.5. Ja CRDssä korostetaan, mitkä ovat rahastojen tavoitteet, myöskin sellaiset toimet, jotka ovat tavallisuudessa poikkeavia, joten meidän täytyy olla mukana tässä työssä. alueen kehitysrahastoon ja kohesiorahastoon liittyvissä keskustelussa meidän täytyy siis saada äänemme kuuluviin. Joten pyytäisinkin, että kollega Viega, joka on Joao Ferreiran sijasta täällä edustamassa GUEA, te voisitte alustaa aiheesta käytävää keskustelua. Eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Eh, minä haluan perustella, miksi olen täällä läsnä, koska João Ferreira on Portugalissa, hänellä on paljon siellä velvoitteita ja minä pyrin nyt tässä lukemaan sen, mitä hän on valmistanut, jotta voin välittää teille hänen näkemyksensä tästä asiasta. João Ferreira on sitä mieltä, että että jos me haluamme säilyttää kohesiopolitiikan keskeiset periaatteet, sen pitäisi perustua alueelliseen taloudelliseen symmetriaan. Tämä on keskeinen kohta. Meidän täytyy, tämän täytyy ohjata kohesiopolitiikkaa ja aivan erityisesti sen täytyy ohjata näiden kahden rahaston käyttöä. Komissio järjesti julkisen kuulemisen tämän mietinnön laatimisen pohjaksi. Hän olen tullut siihen johtopäätökseen, että suuri osa jäsenvaltioista on sitä mieltä, että meidän pitäisi päästä eroon alueellisista eroista. Eli asymmetriasta pitäisi päästä symmetriaan. Sen takia meidän pitää olla sosiaalista osallistavaa osallistumista ja saa kitkeä köyhyys pois. Tämä on keskeinen kohta. Tämä vie meidät ensimmäiseen arviointiin, joka voisi ensivaikutelmaltaan olla kielteinen, koska tässä puhumme säännöistä, tässä puhumme asetuksesta, joka tulee käsittelemään 10 prosentin leikkauksia rakennerahastoista ja 45 prosenttia nimenomaan kohesiorahastosta. Tämä on tietysti huono uutinen Totta kai, totta kai tässä nousee kysymyksiä sitten keskeisistä tavoitteista, joihin alun perin sitouduttiin konkreettisemmin sanottuna asetuksesta olen sitä mieltä, että me voisimme tässä olla edessä kahden leikkauksen edessä. Määrällisesti siis tullaan leikkaamaan kokonaispaketista, mutta tämän lisäksi vielä, kun tavoitteita on vähennetty, niin kun on myös vähennetty osallistumista kansallisissa valtioissa mm, vaaleihin, tämä voi johtaa kaksoisleikkaukseen. Näitä, näitä kahta aspektia olemme pitänyt mielessä, kun teimme tarkistuksiamme on välttämätöntä, että kohesio keskittyy siihen, että taloudelliset ja sosiaaliset eroavaisuudet saadaan tasoitettua, mutta yhtä tärkeää on se, että otettaisiin tietty joustavuus käyttöön tämän temaattisen keskittämisen tiimoilta. Esimerkiksi pitäisi neuvotella maakohtaisesti, jotta voitaisiin päästä pois tästä tilanteesta, temaattisesta keskittymisestä, jotta kansalliset valtiot voisivat sopeuttaa omat investointinsa, aluepolitiikkansa omiin erityistilanteisiin ja omaan erityistodellisuuksiinsa. Kuten täällä kaikki läsnä olevat sen tietävät, niin tämähän vaihtelee, tilanteethan vaihtelevat alueelta toiseen. Ja vielä lopuksi haluan sanoa muutaman asian. Ne ovat ihan kohdennettuja asioita, jotka tulevat esille tarkistuksissa, ja ne liittyvät julkisiin palveluihin, joiden pitää olla laadukkaita myös liikkuvuus alueella, alueellisella paikallisella tasolla, kestävä ja liikkuvi, liikkuminen, vähähiilinen liikkuminen. Meidän täytyy ajatella rautatieliikenteen kerään parantamista, keskeisten keskusten parantamista. Meidän pitää ajatella arvoketjua, alueen uudelleen teollistaminen, joka on kärsinyt teollisuuden katoamisesta. Tämä on myös yksi keskeisistä ajatuksista. Ilman työllisyyttä ei ole kohesiota. Ei voida jatkuvasti elää näiden epäsymmetrioiden kanssa. Meidän pitää ajatella kaikista huonommassa jamassa olevia alueita On välttämätöntä myös saada jaloilleen takaisin hylätyt alueet, saada hyvät infrastruktuurit, jotta voimme myös harjoittaa sinistä taloutta, asuntopolitiikkaa, asumuspolitiikkaa. Pitää vahvistaa julkista politiikkaa, jotta asumisen taso paranee. Pitää ajatella myös urbaania keskittymiä. Meidän pitää myös ajatella ääri- ja reuna-alueita EU:ssa jotka myös kärsivät näistä leikkauksista ja vähennyksistä, joita ei voi missään nimessään hyväksyä. Tämä on ensimmäinen ehdotus. Joa Ferreira kiittää sihteeristön kanssa toteutetusta hyvästä yhteistyöstä ja aivan totta kai hän on kiinnostunut kuulemaan varjoesittelijän näkemyksiä, jotta voidaan parantaa tätä hanketta. Oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Nämä ovat meidän näkökulmastamme katsottuna tärkeitä tarkistuksia, jos halutaan vastata tiettyihin haasteisiin. EPPn puolelta puheenvuoron saa edustaja Ratke, olkaa hyvä. Ja, herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, arvon kollegat, oikein paljon kiitoksia. Vaikka kollega Ferreira ei päässyt tänään tänne paikalle, niin silti haluaisin kiittää häntä tästä hänen esittämästään ehdotuksesta. Ja mielenkiinnolla jään odottamaan jatkotyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta toivottavasti tulevien viikkojen aikana saamme sorvattua hyvän panoksemme tähän tärkeään eurooppalaisen hankkeeseen. Tämä on minulle myöskin henkilökohtaisesti tärkeä asia ja seuraavasta syystä. Minä olen kotoisin Saksasta Ruurin alueelta. Se on teräksen ja hiilen kehto niin sanottu, sanotusti, mutta terästeollisuutta löytyy, kaivostoiminta ajetaan täysin alas, mutta toiminta on vähentynyt vähentymistään. Työllisyystilanne heikkenee siltä osin, mutta omalla alueellani, mutta niin kuin monilla muillakin alueilla, rakenteellinen muutos on hankala ja siitä emme selviydy paikallisin hankkein tai kansallisin hankkein, vaan tässä kaivataan myöskin Euroopan unionin koordinoivaa välintuloa. Positiivisia hankkeita on saatu aikaiseksi, mutta myöskin omassa kotikaupungissani teollisuuden häviämisen myötä myöskin työpaikat häviävät logistiikka- ja palvelutyöpaikoilla. Niitä yritetään paikata, mutta työ, työ on minimipalkkatyötä ja se tietenkin vaikuttaa taloudelliseen toimintakykyyn, joten kohesiopolitiikan tulevaisuudella on tässä keskeinen rooli. Yleisesti ottaen voin sanoa, että ehdotus on hyvä, positiivinen, eli että rakenteellisesti heikommassa asemassa, mutta myöskin vahvemmat saavat muutoksen aikana tarvitsemaansa tukea. Niin mielestäni komission ehdotus luo oivan pohjan sille, että alue- ja paikallistaso voi osallistua työskentelyyn ohjelmointikaudella. Juuri näin ruohonjuuritason kautta voimme varmistaa monitasoisen hallinnon. Ja mitä tulee näihin viiteen poliittiseen CPR-tavoitteeseen, niin korostettakoon että nämä liittyvät päivän polttaviin kysymyksiin. Ja että yritämme myöskin sosiaalisen pilarin tavoitteita saavuttaa. Se on tärkeä asia, niin kuin Junckerkin totesi. Siksipä onkin tärkeää, että tässäkin yhteydessä asia mainitaan. Ja sitten vielä viimeinen asia, joka liittyy maahanmuuttajien kotouttamiseen. Se on ollut melkoinen jakolinja EU:ssa, mutta on erittäin tärkeää, että ne, jotka toteavat, että me autamme pakolaiskysymystä käsiteltäessä, tätä kautta kotouttamista voidaan tehostaa ja mielestäni se olisikin oikea lähestymistapa. Ja mielelläni jatkan yhteistyötä kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia näistä huomioistanne. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Matthews ECRn puolesta. Olkaapa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. Kompromissi voidaan päästä nopeasti, että lähetetään Regille selkeät ohjeet siitä, jotka koskevat näitä prioriteettialueita, kuten digitaalisuutta. Kohesiopolitiikka on tärkeä väline, joiden avulla lisätään tuottavuutta ja vaurautta Euroopassa, jossa sitä tarvitaan eniten. Tässä suhteessa työstämmekin komission ehdotusta. Siinä keskitytään puhtaaseen energiaan, tietoteknologiaan, verkkojen yhdistämisen, eikä se anna liikaa ennalta ohjeita. Lisäksi meidän mielestämme on tärkeää vähentää hallinnollista taakkaa ja tarjota lisäarvoa tämän ja sähköisen hallinnoinnin välillä. Vaikka hyväksymmekin nämä prioriteetit, jäsenvaltioilla pitäisi olla vapaus asettaa itse omat prioriteettinsa. Ja vaikka yksinkertaistaminen on tervetullutta, meidän mielestämme täytyy tehdä lisää ponnistuksia tässä suhteessa. Tässä luonnoksessa otetaan joustavuus, joka on tervetullutta. Esimerkiksi, että jäsenvaltiot voivat käyttää enemmän rahaa omiin prioriteetteihinsa. Lisäksi me olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioiden tulisi käyttää rahoitusta, jotta ne pääsisivät kasvihuonekaasupäästötavoitteisiin. Sehän on puhtaan energia yksi päätavoitteista. Ehdotus, joka koskee kiertotaloutta ja sellaisia alueita, joissa on harva, ja, ja harvan asuttuja alueita ovat myös tervetulleita. Valtion tukisäännökset olisivat askel taaksepäin. Muussa tapauksessa vesitämme markkinatalouden, joudumme luottamaan kehityksen suhteen. Vaikka jossain määrin olemme samaa mieltä tavoitteessa esittelijän kanssa, minun mielestäni kuitenkaan asuntotuotannon lisääminen ei olisi kaikkein paras keino. Toivottavasti pääsemme laajapohjaisen kompromissiin ja tämä valiokunta voi sitten vaikuttaa lopputulokseen. Itse pyrin myös tähän suuntaan. Uh, I understand that mother... Paljon kiitoksia. Kollega Liv Viering ilmeisesti voi puhua Allen nimissä täällä kollega Rikeen puolesta. Olkaapa hyvä. Valitettavasti kollega Rike ei päässyt tämän päiväisen keskusteluun. Hän on Tranissa käsittelemässä asioita, jotka liittyvät hänen salkkuunsa. Mutta hän haluaa kiittää tästä tekstistä ja kaiken kaikkiaan kollega Rike on samoilla linjoilla esittelijän kanssa, varsinkin keskeisimmän tavoitteen suhteen, eli taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen epäoikeudenmukaisuuden kitkeminen Euroopan unionin sisällä. Rike tukee sitä, että meillä on tällaista temaattista keskittyneisyyttä, mutta silti hän on myöskin samalla linjalla sen suhteen, että näitä summi olisi hiukan leikattava. Tietyt ehdotukset liitteisiin liittyen menevät liian pitkälle ja jotkut asiat eivät välttämättä liity edes ITREn salkkuun, vaikkakin ehdotukset ovat sinänsä mielenkiintoisia. Ja Rike tulee omissa tarkistuksissaan ehdottamaan uutta ratkaisumallia, jonka mukaan 20 miljoonaa voidaan siirtää EAKRstä e rahastoon. Näin hankkeet voidaan hallinnoida keskitetysti – koska kohesiorahasto on tällä saralla toiminut tähänkin asti hyvinkin tehokkaasti. Jos katsotaan nykymääräyksiä, niin 10 miljardia on jo siirretty kohesiorahastosta verkkojen Eurooppaan. Ja kollega Rike toivoo, että olette valmiita tukemaan tätä hänen ehdotustaan ja hän mielellään jatkaa keskustelua tästäkin aiheesta teidän kanssanne. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Griffin. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen ollut tavoite yksi valvontakomitean jäsen 90-luvulla, silloin kun olin paikallisen, paikallishallinnon jäsen ja eurooppalaisen rahan avulla kyettiin muuttamaan tuota Merseysiden aluetta ja yhteys ESFan oli äärimmäisen tärkeä, koska kysymys ei ollut pelkästään infrastruktuurista, vaan myös siitä, että uudelleen koulutettiin ja että koulutusraha liitettiin myös äh, päivähoitoon niin, että monet naiset pääsivät paikalle. Ja Liverpoolissa pidin puheen pari viikonloppua sitten, jossa tunnistin sen, että nimenomaan Eurooppa muutti Liverpoolin ja Liverpoolin kaupunkialueen. Ja Jiji, se mitä halusin sanoa on se, että äärimmäisen tärkeää on se, että alueelliset muutokset, otan huomioon alueelliset olosuhteet, on tärkeää. Alueet poikkeavat toista voimakkaasti. Alueellinen asiantuntemus, joka tulee kaikista eri sidosryhmistä, sekä ohjelman suunnittelussa että päätöksenteossa on äärimmäisen tärkeää. Se ei voi tapahtua jäsenvaltiotasolla. Päätöksiin täytyy, päätöksiä täytyy ottaa paikallisesti ja ehdottomasti täytyy saada tietoa myös sieltä paikalliselta tasolta. Kiitoksia tästä hyvin tärkeästä teknisluonteisesta huomiosta. Ymmärtääkseni joustavuuden lisääminen olisi mielestäni hyvä asia. Haluan ymmärtää täysin, mitä ajatte takaa. Seuraavan edustaja Kuhicek. Olkaapa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää muutaman kommentin tästä asiasta Tsekin tasavallassa. Kiitos maan muodon. Sillä on monia yhteisiä raja-alueita, joissa ollaan pahasti myöhässä kehityksestä. Sen lisäksi me, me jatkuvasti voimme sanoa, että meillä on 300 aluetta, jotka ovat poissa kaikenlaisesta yhteistyöstä. Ja, me, ja meillä on myös paljon hiililouhintatyötä jo monella näillä alueilla. Tämä, kuitenkin, tämä kaikki tuo mukanaan hyvin vakavan ongelman. Me haluaisimme, että alueiden kehitystasot lähentyisivät toisiaan. Siihen me tarvitsemme eurooppalaisia rahastoja, joista tässä nyt keskustelemme. Tämän lisäksi on olemassa verkkojen Eurooppa-väline, ja, ja, joka auttaa rajat yhteistyössä, mutta pitäisi lisätä joustavuutta näiden varojen, rahastojen varojen käytössä – pitäisi myös mahdollisimman paljon yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä. Tsekin tasavallassa suurin osa maa-alueista, jotka, joiden pitäisi saada taloudellinen viive kiinni, ne ovat maaseutualueita, eristettyjä alueita, joissa on paljon pieniä kuntia, lukuisia ongelmia. Kiitos. Kiitos ja sitten komission puolelta alue- ja kaupunkipolitiikan osaston pääjohtaja kollega Gillen, olkoonpas hyvä. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Kiitokset esittelijälle tästä seikkaperäisestä tekstistään. Komission lähestymistapa kohesiopolitiikan tulevaisuuteen liittyen panostaa politiikkaan ja politiikan tukemiseen yksinkertaistettuun ja helpompaan täytäntöönpanoon peilaten nykytilanteeseen. Tältä pohjalta lähdimme liikkeelle säädöstekstiä laadittaessa ja sen sisältöä laadittaessa. Jos katsotaan näitä kahta rahastoa, niin me olemme pyrkineet vaalimaan joustavuutta sisällön osalta. Meillä on viisi poliittista tavoitetta, jotka on jaettu noin 20 erityistavoitteeseen. Nykyjärjestelmässä meillä on 11 te- temaattista tavoitetta ja yli 40 investointitavoitetta. Eli tarkoituksena on joustavoittaa alueiden ja jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia, mutta tässä on vaadittava tasapainoa ja se liittyy tähän temaattiseen keskittyneisyyden velvoitteeseen. Eli keskittyneisyyden purkaminen kyllä olisi askel väärään suuntaan. Temaattinen keskittyneisyys tarkoittaa sitä, että unionin politiikan ja prioriteettien ja kohesiovarojen käytön välillä on selvä linkki. Ja tästä syystä olemme keskittyneet juuri innovointiin ja vähiiliseen ja vihreään toimintaan. Se on kaiken A ja O unionin toiminnassa ja samoin myöskin kohesiovarojen käytössä. Tietenkin joustavuutta on tarjolla jäsenvaltiolle ja alueille, jotta voidaan sopeutua tilanteeseen, mutta me emme halua, että rahoja jaetaan liian monelle saralle, koska sitä kautta varsinainen vaikutus saattaa hävitä. Yhtä lailla niin korostaa myöskin sitä, että kuusi artikla komission ehdotuksessa koskien poikkeuksista perustuu juuri siihen, miten on tapana toimia muilla politiikan aloilla. Ja olisi huono asia, jos poliittiset prioriteetit sanoisivat jotain yhtä ja rahoitus näyttäisi aivan jotain toista. Eli kuusi artiklan hengessä tässä mennään. Ja mitä tulee syrjäisimpiin alueisiin, niin ne ovat tietenkin meille erittäin tärkeitä. Juuri näille on varattu erityispotti. Se on enemmän kuin mitä muut alueet saavat. Ja lisää joustoakin löytyy, jotta tällaiset maantieteelliset erityispiirteet voidaan huomioida. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä edustaja Viega. Olkaapa syö. Kiitos ihan lyhyesti. Haluan yksin vaan kiittää kaikista ehdotuksista, kommenteista, joita olen täällä kuullut. Me näemme, että tässä on paljon potentiaalia. Että keskeisissä asioissa on näkemysten lähentymistä, yhteneväisyyttä. Tämä tulee olemaan vahvasti esillä tulevassa varjoesittelijöiden kokouksessa. Me lähdemme syventämään joitakin täällä kuultuja asioita. Voin jo tässä vaiheessa sanoa, että se antaa aihettakin hyvän anhaa aihetta optimismiin. Ja jos me lähdemme arvioimaan sitä, missä tässä on kuultu, me pääsemme hyvään konsensukseen ja meille tulee hyvin myönteinen mietintö. Thank you very much. Deadline for tabling Paljon kiitoksia. Tarkistukset on jätettävä 10.10. mennessä. ITRE-äänestys 21.11. Regivaliokunnassa sitten äänestys 3.12. Nyt pääsemme esityslistalla kohtaan 2013. Tutkimuksen innovoinnin puiteohjelmaa Euroopan horisontti täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2025. Esittelijänä toimii edustaja Kumpula Natri. Ja kuten sanottu, tämä liittyy Horisontti Eurooppa-puiteohjelma pakettiin ja vuosina 2021-2025 toimitaan tiettyjen korjausten saattelemana ja Euroopan parlamenttia on pyydetty ottamaan kantaa tähän komission päätökseen Euratom-sopimuksen 7 artiklan mukaisesti. Josko esittelijä voisi alustaa keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, dear colleagues. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin muistuttaa, että tämä on myös Horisontti Euroopan osa. Meillä oli hyvä keskustelu eilen siitä, miten tärkeä tämä työ on. Tänään on keskusteltu jo monista ydinvoimaan liittyvistä kysymyksissä. Ja nyt meillä on sitten osa tästä eurotomen tutkimus- ja koulutusohjelmasta. Sehän on täysin tärkeä osa eurooppalaisia tiedeponnistuksia. Samat huippuosaamisen ja avoimen tieteen periaatteet, jotka horisontista löytyvät ja aiemmista puiteohjelmista, ovat sellaisia, että ne kannattaa ottaa myös tähän mukaan. Lisäksi olen sitä mieltä ehdottomasti, että nyt Nyt meidän tulisi katsoa sitä, että miten horisontti Euroopia ja eurot on, on keinotekoisesti eroteltu toisistaan. Ja olen valmistunut tässä tekstiehdotuksia, jotta nämä molemmat kuuluisivat täyteen yhteispäätösmenettelyä. Haluan kiittää komissiota siitä, että se on ainakin pyrkinyt siihen, että tämä meidät parlamentti laittaisi mukaan Mutta tämä siis pitäisi olla täysin integroitu horisontti Eurooppaan, eikä erotettuna. Ja sitten 5 plus 2 vuotta on myöskin vähän keinotekosta, kuin kaikki muu on 7 vuotta. Jotakin muutoksia täytyy kyllä tehdä, ja ne kannattaisi valmistella. Yleisesti ottaen komission ponnistukset Eurotomin suhteessa ovat hyviä. Ja meidän tulee katsoa sitä myös, miten ohjelmaa tulisi kehittää. Esimerkiksi tuen täysin sitä, että ydintutkijat ovat mukana Marie Curie-toiminnoissa. Ohjelman yksinkertaistaminen ja laajempi Horisontti Euroopan kanssa rinnastaminen on tietysti todella hyvä asia. Fissiovoiman parempi integrointiminen on tärkeää. Ydinfission tulevaisuus, fuusiotutkimus tulevaisuudessa ja se suorat toimenpiteet, joita yhdistetystä tutkimuskeskuksessa tehdään. Uskon, että tämä on Tämä on paras tapa saada nämä eri edut hyödynnettyä. Meidän täytyy myös löytää turvallisempia, parempia, tehokkaampia tapoja työstää olemassa olevia reaktoreita ja säilyttää ne. Pariisin sopimuksen puitteista ei täytyy ottaa käyttöön turvallisia, kestäviä teknologiaa innovoinnissa. Eli matala hiilinen toiminta on tärkeää ja se on tässä vielä muutama vuosikymmen aikaa. Tässä ollaan mukana hiilijalanjäljen vähentämisessä EUn energiajärjestelmässä kokonaisuutena. Olemassa olevien reaktoreiden turvallinen käyttö on kuitenkin avainasemassa. On tärkeää myös säilyttää ja kehittää laajapohjaista ydinosaamista, ydinvoimalaosaamista EU:ssa. Tästä syystä tässä erityisesti totean neuvostolle, että uusi realokointi pitäisi tapahtua yhdistyissä tutkimuskeskuksista ydinturvallisuuspilarin Komissio on jo joitakin muutoksia tehnyt, kun verrataan edellisen aikakauteen niin ehdotan muutama, muutta, muutama lisäprosenttia. Yhteinen tutkimuskeskus on erinomainen resurssi, se on tärkeä pilari tässä ohjelmassa. <coughs> Kysymys onkin, että tarvitaanko lisärahoitusta, jotta voidaan luoda kriittinen massa ja säilyttää tuo turvallisen operaation kapasiteetti. Eli fysiotutkimuksen jatkuva uudistus tuli jo esille aiemmissa aiheissa ja lopuksi sitten vielä rahoitus olisi voinut olla toisella tasolla aiemmissa, aiempina vuosina – Asiastaan keskusteltiin jo kunnolla, enkä ole aio tehdä mitään muutoksia tuohon pilariin. Eli investointeja tarvitaan, kun kehitellään fuusioteknologiaa ja olen sitoutunut siihen, että fuusiosuunnitelma viedään loppuun. Täysistunnossakin tuettiin tätä jatkumoa erittäin suurella enemmistöllä. Eli suurin osa Euroton ohjelmaa pitäisi käyttää fuusioon. Thank you. Thank you for all your... Kiitokset näistä huomioista. Näin pääsemme varjoesittelijöiden huomioihin EPPn puolelta. Kollega Grostet. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan ensi alkuun haluan onnitella esittelijä loistavasta työstä, koska tässä on kyse ohjelmasta, keskeisestä sellaisesta Euroopalle, EUlle, joka kuuluu minun ryhmäni prioriteetteihin. En, energia, ydinenergia, siitähän puhuttiin jo aamulla tänään. Sen avulla sekin on savottu, sillä väellä voimme vähentää CO2-päästöjä Euroopassa. Se on tärkeä elementti meidän eurooppalaisille vähähiiliselle strategialle pitkällä aikavälillä. Komission ehdotus muistuttaa siitä varsin osuvasti. Ydinenergia on hyvin innovoiva alue. Ainakin tästä puhuttiin jo ITERIS-hankkeessa. Se on hyvin työllistävä, korkean tason työpaikkoja luova. Se eh, EU on teknologiassa johdossa tässä jos ajattelemme ITER-hanketta, on myös johtavassa asemassa. Emme, minä, emme me saa nyt tässä lähteä vähättelemään sitä etumatkaa, joka meillä voi tässä olla, joka meillä on tärkeää myös rahoittaa tutkimusta ja kehitystyötä tällä alalla, koska sillä on myös hyviä seuraamusvaikutuksia terveyspolitiikkaan, potilaiden röntgensuojaukseen, lääkintähenkilökunnan työolosuhteisiin. Tässä on kaikenlainen synergia mahdollista. Tässä on kyse myös alueesta, jossa on suurnattomat panokset, kun puhumme laitteiden varmuudesta, turvallisuudesta henkilöstölle. Tämä ohjelma osallistuu myös tähän aspektiin. Näin olemme tarvitsemme tarvitsemme tuntuvaa budjettia tähän, jotta meillä olisi siinä joustavuutta erilaisten strategisten prioriteettien välillä. Tuen esittelijää, kun hän ehdottaa yhtäältä tärkeämpää ydin, ydin Ydinfisiolle meidän pitää myös ajatella ydinfuusiota, sen kehittämistä. Meidän pitää löytää hyvä tasapaino, kun me puhumme tästä budjetin joustavuudesta, kun lähdetään toteuttamaan ohjelmaa. Kiitos, puheenjohtaja. Thank you. Thank you. Paljon kiitoksia. Seuraava Kohitse Guen puolelta. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegaa Mia Petra Kumpula Natria, myös François ja heidän antamastaan tuesta tälle ohjelmalle. Yksi asia, joka ei vielä tullut esille. Tässä on kyse tämän ohjelman ehkä kansantajustamisesta. Ja tätä voitaisiin siis viedä alasteen ja yläasteen kouluille. Tänä päivänä Euroopassa meillä alkaa olla puute sellaisesta sukupolvesta, jotka tulevat myös korkeakouluista, yliopistoista vastaavista oppimislaitoksista, koska kaikissa näissä laitoksissa kampanjoidaan ydinenergiaa vastaan. Eli meillä on tämän tyyppinen koulutettu henkilöstö käsissämme. Ei ole mahdollista siis työllistää henkilöstöä, jota oli asianmukaisesti koulutettu. On kyse teknisen tietotaidon omaavista ihmistä, jotka ovat käyneet kokeita läpi, jotta voisivat käsitellä ydinenergialaitteistoa. laitteistoa että myös toinen tärkeä aihe, joka tulisi ottaa esille, on kyse erityislääkkeistä, joita jotka käyttävät ydinenergiaa, ydin, ydin, ydin, ydinaineista, ydinaineisiin pohjautuvia aineet, ainesosia. Meidän täytyy, meillä pitää olla henkilöstö, joka pystyy käsittelemään erityyppisiä tauteja, jotka liittyvät ydinenergiaan. Tässä on kyse aiheesta, joka, jo, josta olemme keskustelleet jo kollega Kolumba Sheffin mietinnön tiimoilta. On kyse tutkimustyöstä, joka tutkii niitä aineita ovat korkean radioaktiivisuuden omaavia. Ja meidän, kun puhuttiin ydin energialaitosten purkamisesta tai alasajoista, kun puhumme kaikki esim. ydinener- ydinenergia sisältävistä aineista, esimerkiksi koboltti tai kaikki se, mitä löytyy ydinreaktoreiden sisältä. Tämä olisi erittäin toivottava, eli täydentää tätä kaikkea tulevaisuutta ajattelemme. Nämä ovat tekijöitä, joissa me voisimme olla johtajia maailmassa, ja tämä kuuluu myös horisonttiohjelmaan. Next speaker, colleague Tamburano on behalf Kiitoksia FDDn puolelta. Edustaja Tampurano. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme samaa mieltä siitä, että parlamentin tulee osallistua tutkimusohjelmiin Euratomissa. Ohjelma pitäisi myös linjauttaa eu politiikkoihin toisaalta emme ole ihan samaa mieltä kaikista tutkimussektoreista, joita tulee rahoittaa tutkimus ja koulutus ydinenergia-alalla ei saa olla vain sitä, että puhutaan vain instrumenttien ja toimivaltuuksien rahoittamisesta, koska tässä on vaarana se, että pidennetään näiden ydinenergia, ydinvoimaloiden elinikää, jota on, jota on otettu käyttöön jo yli 40 vuotta sitten. Meillä on 138 reaktoria, joista suurin osa ovat vanhentuneita tai huonontuneita, ja se on erittäin suuri turvallisuusriski. Se täytyy ottaa huomioon jatkossa. Tästä voitaisiin keskustella. Meidän täytyy puhua meidän yhteistyöstä yhteisestä talosta, kun puhumme kustannuksista näissä ydinenergia, ydinlaitosten alasajoissa ja purkamisessa. Kustannukset ovat suunnattomat. Tässä on kyse elintärkeästä turvallisuudesta, kun puhutaan ydinenergiasta. Meidän pitää olla enemmän resursseja, jos haluamme todellista ydinenergiaturvallisuutta, kun lähdetään purkamaan, poistamaan, alasajamaan jo elinkaarissa päässä olevia ydinvoimaloita. Meillä on myös eh, ydin eh, Ydinenergia perustuvaa lääketieteellistä käyttöä. Meidän täytyy ajatella, että tässä on vielä monia maita ja toivottavasti tämä tuotanto jatkuu ja tulevaisuudessakin. Paljon kiitoksia. Edustaja Chevalier INFn puolelta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Me olemme samaa mieltä, että me tuemme erilaisia tavoitteita euratomisia tässä uudessa viisivuotisohjelmassa, jossa halutaan jatkaa toimintoja. Olemme kuitenkin pahoillamme, että tuntuvasti on vähennetty vuosittaista budjettia näin suuressa ongelmakengässä, kun on kyse turvallisuudesta, energian tuottamisesta, terveydestä, kuten kollega äsken puhui, ja myöskin ympäristöstä. Jos me ajatelmme 1,7 miljardia, joka on suunnattu viidelle vuodelle, niin ei ohjelmalla enää ole kuin 330 miljoonaa, eli 400 miljoonaa vuodelle ja 500 miljoonaa vuosille 2000 seuraaville viille vuodelle. Eli komissiolla ei ole tavoitteita, niin kuin siis sanoi, että se halusi säilyttää asiantuntijuuden ja tietotaiden kunnon kyse fuusiotutkimuksesta. Meidän täytyy ajatella, että kaikilla eurooppalaisilla on aihetta kiinnittää huomiota ydinturvallisuuteen, vaikka niillä ei olekaan enää ydinvoimalaitoksia energiatuottamisessa. Niin me pu- vihreät puhuivat viimeisessä tekstissään Euratomin kysymyksessä. Me olemme riit- suhteellisen tyytyväisiä Rouva Kumpulanatrin tekemiin ehdotuksiin. Olen samaa mieltä siitä, että ener- ydinenergia on energia, joka tulee myötä vaikuttamaan energian vähähiilisyyt- energiantuoton vähähiilisyyteen, mutta meidän pitää ajatella fuusiotutkimusta jatkossa, koska se kuuluu olennaisena osana tähän ohjelmaan. Olemme samaa mieltä tavoitteiden kanssa tulevaisuudesta. Kuitenkin pieni mollisointu kajastaa sieltä läpi, kun ajatellaan parlamentin kuulemista ohjelman joka vaiheessa. Se voisi monimutkaistaa tämän historiallisen ohjelman käyttöönottoa ja toteutumista. Thank you. Kiitokset. Sitten komission tutkimuspääosastolta kollega Child, olkaapas hyvä. Uh, President, thank you very much. Kiitoksia Hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää ja kaikkia arvoisia jäseniä, jotka ovat olleet mukana tässä tärkeässä keskustelussa, aika myönteisessä sellaisessa, jossa tätä ehdotusta me käsitellään. Komissio on lähtökohtaisesti ottanut itselleen tämän konsensuksen, joka seurasi Fukushiman katastrofia. Ja tavoitteena on ollut keskittyä ja keskittää tutkimus- ja innovointiprioriteetimme Euratom-ohjelman puitteissa turvallisuuteen ja säteilysuojaan, kuten myöskin tämä tärkeä osio, jotka useat mainitsivat, joka koskee fuusiotutkimusohjelmaa ja sen jatkumista. Ehdottomasti tuemme voimakkaasti Euroopan parlamentin ponnistuksia ja lisiä siihen Euratom-ohjelmaan, jota kehitellään varsinkin se, että sitä erittäin suuri enemmistö rohkaisi äänestämällä tämänhetkisen ohjelman jatkon puolesta 2019-2020. Meidän täytyy tunnustaa se, että Euratom-sopimuksessa on tiettyjä toimielimellisiä rajoitteita suuremmaksi Euroopan parlamentin osallistumiseksi mutta olen kovin ilahtunut siitä, että aloitteeseen on kuitenkin ryhdytty ja pyritään tässä mielessä eteenpäin. Ja mielellämme olemme teidän kanssanne yhteistyössä näissä nimenomaisissa kohdissa. Esittämämme ehdotus pohjautuu hyvin pitkälti olemassa olevan tutkimus- ja koulutusohjelman perusteille Euroton ohjelmassa, mutta tässä on muutama asia, jota kannattaa korostaa. Erityisesti keskustelu, joka juuri kuultiin, johtaa tähän. Ensinnäkin tavoitteenamme on se, että meillä olisi enemmän johdonmukaisuutta ja yksinkertaisempi esitys näistä yleistavoitteista, jotta voidaan varmistaa hyvä nivoutuminen yhteen näiden epäsuorasti rahoitettujen tutkimustyön ja yhteisen tutkimuskeskuksen kollegoiden erinomaisen työn välillä. Toteaisin, että ehdotus tarkistukseksi tässä esittelijän mietinnössä, jossa katsottaisiin uudelleen budjettia, kyllä olisi meille hiukan hankala, sillä komission ehdotus, jonka avulla pyritään pääsemään oikean tasapainon eri osioiden välillä, on meidän mielestämme harmoninen yhdistelmä. Tämä siis vain viestinä. Tätä haluaisimme käsitellä enemmän. Ja sitten meillä on sellaisia muita kohtia, jossa tämä, kohta menee hyvin, jossa tämä ehdotus menee hyvin pitkälti komission suuntaan. Merkityksellistä on se, millä tavalla valmistelevan uutta sukupolvea ydin osaamistutkimukseen on tärkeää. Meillä täytyy olla johtajuus tällä alalla ja varsinkin sitä sisällytetään myös tähän Marie Curie-toimien osuus. Se on tärkeää meille. Esittelijä myös oikein korosti tarpeellisen yhteistyön horisonttiohjelman ja Eurotomin välillä. Kurt Vandenberg, joka eilen esiintyi täällä, myös kommentoi tätä. Ensimmäistä kertaa ehdotuksimme juridisiksi teksteistä on sisällytetty suora oikeusperusta jotta saadaan aikaiseksi enemmän synergiaa näiden kahden ohjelman välillä. Ja siinä mennään oikeaan suuntaan. Samalla kuitenkin kunnioittain tuota sopimuspohjaista eroa Euratom-sopimuksen ja horisontti Euroopan välillä. Ehdotuksessamme olemme myös ottaneet esille joitakin niistä ajatuksista, jotka on mainittu, kun pyritään ionisoivan säteilyn soveltamiseen sen lisäksi, mitä tavallisesti on tehty, eli se on rajoitettu lääketieteeseen, ja tästä laajennettaisiin esimerkiksi teolliseen ympäristö- ja turvallisuusaloille. Kaiken kaikkiaan siis olen sitä mieltä, että tämä alustava keskustelu on oikein hyödyllinen. Olemme saaneet käsitellä asioita, jotka ovat olleet teillä mielessäni ja mielellämme odottelemme sitten vielä lisäkeskustelua aiheesta. Oikein paljon kiitoksia. Sitten lopuksi vielä edustaja Kumpula-Natri. Mielenkiinnolla jään odottamaan tarkistuksia ja keskustelua niistä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitokset myöskin tästä keskustelusta. Tärkeämpi tavoitteen asettelu on tärkeää, jotta päästään esitetyn tavoitteessa, mutta saadaan muistuttaa teitä siitä, että meidän täytyy jättää tämä purkamistyö teollisuudelle. Tätä ei voida maksaa aina verokukkarosta. Purkaminen vaatii tietämystä turvallisuudesta, ja mitä tälle tontille jälkeenpäin voidaan enää tehdä. Kiitoksia. Tämän viikon torstaina, eli ei enää hirveän kaukana, on tarkistusten jättöpäivä, päivä, 11. päivä. Ja nyt lähdemme lounaalle. Jatkamme 14.30. Kiitoksia. Nähdään hetken kuluttua.